Hello everyone, if you take your seats and prepare... Hei kaikille, jospa kävisitte istumaan ja otatte äänestyskortit valmiiksi, niin voimme aloittaa äänestykset. The first report is... Ensimmäinen mietintö on direktiiviehdotus verojen ja maksujen kantaminen raskaalta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä. Eurovinjetti. No niin, tarkistus 107 puolesta, 107 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. 108 kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 118 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 122 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. No, kaikki tarkistukset kato tällä, joten 1, 2, 4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 2, 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 2, 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta 16 yhdessä 125 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 16 ja 125 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty 131 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1.30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1.29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 17, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 1.30 Aha, se, eli seuraavaksi 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 19. Hyväksytty. Se on hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, 3, 6, 3, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 4, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten on identtisiä tarkistuksia 2, 2, 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 4, 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tämä blokki. Äänestys alkaa. Päättyy. No, minulla kävi tuuri. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. 25 uudestaan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 152 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161, 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty 164 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 165 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 166 puolesta, yhdessä 167 kanssa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äänestetään 168, 169, yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 yhdessä 181 kahdessa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 183 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 184 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 185 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 192 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 193 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 194 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä raukevat. 35, 36, 37 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Äänestämme 308. Onko tässä sekannus? Näin kyllä, että SD äänesti vastaan. No ehkä he tekivät näin. 38 uudestaan siis puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Mutta eri syystä. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 ja 205 puolesta vastaan. Mitä EPP nyt tekee? 42 ja 205 puolesta vastaan. Ettekö halua näyttää? Näyttäkääpä uudestaan nämä. En nähnyt käsiä. 42 ja 205 puolesta Hienoa. Hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten blokki 2, 11, 2, 13, 2, 14, 2, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta. Ja 212 vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 ja 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 ja 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226, ette näyttäneet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten blokki 229, 230, 231, 232, 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hiukan hämmentävä yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 55 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 56. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta. Niin. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä ja 70 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 76. Äänestys alkaa. Päättyy. Tämä oli todella hämmentävä hyväksytty suurella enemmistöllä. Minulle se tapa, miten nostitte käden, oli kyllä hämmentävä. Mutta näin tapahtuu välillä. Missä nyt olemme? 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan, hylätty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 85, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää Niin. Uudestaan. Mikä se nyt oli? 95 puolesta 95 vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Very good. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi äänestämme EUn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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty hylätty, 25 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 28 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 29 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 30 puolesta vastaan, tyhjä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Loppuäänestys. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Eteenpäin. Now we vote on midterm evaluation. Seuraavaksi sitten LIFE-ohjelman väliarviointi. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15. Äänestetäänkö siitä? Ei. Kohta kohdalta 16. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta se raukeakin. 41 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 kahdessa osassa ensimmäisessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hy- hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 5-5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 57 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 5, 60 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6.2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6.3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6.8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6.9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan Äänet puolesta kolme. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Näin. Äänestykset on nyt hoidettu ja seuraavaksi käymme keskustelua. No, Eichhout. Niin. Seuraavaksi keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa YMPn viherryttämisestä. Okay, uh, uh, dear colleagues, if you can... No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan, jotta voimme jatkaa päivän työtämme. Nyt siis keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa erityiskertomuksesta, joka koskee maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitten toisaalta viherryttämistä YMPssä. Tämä liittyy vuosittaisiin valvontatoimiin, ja suhteisiin tilintarkastustuomioistuimeen. Pyydämme heidät yhteiskeskusteluun ja täällä on vastuuhenkilöt näistä erityiskertomuksista paikalla. Samu Jereb ensinnäkin, joka vastaa tästä YMPn viherryttämisosuudesta, ja Janus Wojciechowski, joka on vastuussa maaseudun kehittämisohjelmista. Aloitamme Jerebistä. Ja tervetuloa, saatte puheenvuoron. Honorable members of the committee. Kiitos äh, puheenjohtaja Arvon äh, valiokunnan jäsen, että kiitos mahdollisuudesta tulla esittelemään äh, meidän lopputuloksiamme tästä erityisraportista liittyen tähän vihreyttämiseen. Vihreyttäminen otettiin käyttöön 2013 uudistuksessa YMPssä uutena suorana maksuna maanviljelijöille. Se oli tarkoitettu mekanismiksi, jolla voidaan palkita maanviljelijöitä, jotka parantavat ympäristö- ja ilmastotoimia YMPssä. EU käyttää 12 miljardia euroa vuodessa vihreyttämiseen, joka on 30 prosenttia e, YMPstä ja 8 prosenttia koko EUn budjetista. Ja meidän lopputuloksemme tästä tarkastuksesta e, liittyen vihreyttämiseen sillä tavalla kuin se nykyään käytetään, on, että se oikeastaan ei lainkaan vaikuta parantavasti YMPn ympäristö- ja ilmastotoimiin. Johtuen e, hyvin laajoista poikkeuksista, johtuen hyvin laajoista poikkeuksista. Suurin osa maanviljelijöistä, eli 65 prosenttia, saavat hyötyä vihreistä maksuista ilman, että he joutuvat saavat sitä mitään ylimääräisiä vihreyttämisvelvoitteista. Ja oikeastaan lopputuloksena tämä vihreyttäminen johtaa positiivisiin muutoksiin maatiloilla vain noin 5 prosentissa EUn maatiloista. 73 prosenttia maatiloista ovat lähteneet mukaan tähän vihreysvelvoitteeseen. Ja vaikka heidän oli velvoite lähteä viljelemään monimuotoisemmin, niin kuitenkin vain yksi hehtaari sadasta hehtaarista oli tämän velvoitteen alasena. Ja kuitenkin komissio laskee koko tämän sata hehtaaria mukaan näihin lukuihin. Eli tämä näyttää siltä, että, että maanviljelijät olisivat noudattaneet näitä vihreyttämissääntöjä, vaikka monissa paikoissa tämä vihreytys oli muutenkin jo otettu käyttöön. Eli tällainen indikaattori ää, ei oikeastaan muuta tätä tilannetta. Sen vuoksi me olemme miettineet nyt näitä indikaattoreita, joita käytetään vihreyttämisen perusteena. Komissiolla ei mielestämme ole komissio ei ole asettanut erityisiä tavoitteita tai muuten määritellyt vihreyttämistä. Ja ympäristö- ja ilmastovaikutukset vihreyttämisen kautta voidaan linkittää esimerkiksi EUn temaattisen strategiaan maaperän suojelemiseksi liittyen maaperän laatuun samoin kuin EU 2020 ilmasto- ja energia, energiapaketti sekä EUn monimuotoisuusstrategia. Mutta kun asetettiin nämä tavoitteet YMPlle, niin se ei voi olla mahdollista ilman, että olisi kunnollisia strategioita. Kun keskustellaan vihreyttämisestä, niin siinä ei pitäisi olla kysymys vain siitä, että onko vihreyttämisen tarkoitus vahvistaa ympäristötoimia tai vähentää, hidastaa ympäristöindikaattorien heikkenemistä. Jos katsotaan näitä indikaattoreita, niin esimerkiksi lintu, lintujen määrä on vähentynyt huomattavasti maanviljelyalueella. Budjetialokaatiot vihreyttämiseen ei ole oikeutettua poliittista poliittisella ympäristösisällöllä. Eli viirettämismaksut ovat yli, yleensä noin 80 euroa hehtaaria kohti, kun EU oli arvioinut tai vaikutuksen arvioinnissaan, että nämä eivät nousisi yli 30 euron. Yhteinen tutkimuskesku, tutkimuskeskuksen, yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimus osoittaa meille, miten vaikutuksia tällä on 10 eurosta 40 prosentilla maanviljelijöillä yli 100 euroon 2 prosentilla maanviljelijöistä, joten nämä vihreät maksut ovat oikeastaan toimeentulotukea. Ja me tarvitsemme uudenlaisia käytäntöitä, esimerkiksi sadon monimuotoistaminen, ei voinut tuoda mukanaan kaikkia ympäristöhyötyjä eikä myöskään vuoroviljely. Ja sen lisäksi ESPG, eli ympäristön arvolta herkät alueet, ovat huonosti määriteltyjä. Ja nämä tämä monimutkaisuus tässä vihreättämisessä johtuu hyvin pitkälti siitä, että tässä on erilaisia päällekkäisyyksiä esimerkiksi YMPn välineiden kanssa, samoin kuin äh, hyvien maatalouden ja ympäristön olosuhteiden ohjelman kanssa. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös täydentävät ehdot. Jäsenvaltiot eivät käyttäneet äh, joustavuutta äh, vihreättämisen täytäntöönpanossa ähm, parantaakseen tämän politiikan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Itse asiassa jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan vihreättämisen sellaisella tavalla, joka minimoi taakan jäsenvaltioille itselleen ja niiden maanviljelijöille. Ja toivon mukaan tässä toteutetaan nyt uudistuksia seuraavassa YMPn tarkistamisessa. Eli komission tulisi kehittää intervention logiikkaa ymp liittyen siihen, millä tavalla osallistutaan täyttämään ilmastosito, ilmastoon liittyvät tavoitteet sekä noudattaa sellaisia periaatteita, jossa maanviljelijät pääsisivät mukaan tähän YMP-maksuihin vain mikäli ne täyttävät tietyt ympäristön kannalta tärkeät tavoitteet. Ja sen lisäksi täytyisi huomioida myös paikallinen ilmast, paikalliset ilmastotoimet. Jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa etukäteen myös ennen täytäntöönpanoa, että niiden valitsemat optiot ovat tehokkaita tavoitteiden saavuttamiseen. Lopuksi haluaisin vielä viitata tähän viimeiseen koottuun omnibuslainsäädäntöön, joka tulee tuomaan parannuksia mukanaan, mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä on, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä saadaan aikaan yksinkertaistamista ja parempaa vihreyttämisen toteutusta. Kiitokset. Thank you very much. Now I would like... Kiitoksia. Seuraavaksi pyytäisin Wojciechowskia pitämään oman alustuksensa omasta erityiskertomuksestaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, Ensinnäkin oikein paljon kiitoksia, että kutsuitte minut tänne ja että annette minulle mahdollisuuden esitellä tämän erityiskertomuksen, jonka otsikko on äh, maaseudun kehittämisen ohjelmointi. Vähemmän monimutkaisuutta ja täytyy keskittyä enemmän tuloksiin. Kiitoksia, että olette kiinnostuneita tästä erityiskertomuksesta, sillä tämä on johtopäätöksemme monista kertomuksista, että me tarvitsemme enemmän synergiaa agripolitiikan ja muiden Euroopan politiikan alojen kohdalla, varsinkin ympäristöpolitiikan kohdalla. Ja kiitoksia jälleen kerran, että tämä valiokunta on kiinnostunut tästä ja maaseudun kehittämisohjelmoinnista. Ja nyt minulla on lyhyt esitys tässä, niin kuin kollegalla. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, mikä on maaseudun kehittämisen ohjelmointia. Tässä on kaavio, tässä ovat kyseessä menot liittyen tähän ohjelmointiin 100 miljardia euroa seitsemän vuoden ajan rahoitusnäkymissä. Tässä on osia yhteistä maatalouspolitiikasta. Me käytämme noin 58 miljardia euroa vuodessa, 40 miljardia suorat tuet, 14 maaseudun kehittämisohjelmiin, ja 4 miljardia markkinavälineisiin. Seuraava kuva tai kaavio. Tässä ovat ne edunsaajat, eli jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot, jotka osallistuvat tähän maaseudun kehittämisrahastoon. Suurimmat edunsaajat ovat Ranska, Italia, Saksa ja Puola. Ja sitten tässä esittelen teille jäsittelet, esittelen teille jäsenvaltiot ja maaseudun kehittämisohjelmat niissä jäsenvaltioissa, jotka me tarkastimme, sillä tämä maaseudun kehittämisohjelmointi järjestetään joissakin jäsenvaltioissa valtiotasolla ja joissakin jäsenvaltioissa sitten alueellisella tasolla. Me tutkimme 12 118, 118 maaseudun kehittämissuunnitelmasta, koska niitä on siis 118 kaiken kaikkiaan 88 jäsenvaltiossa. No mikä nyt sitten, tai mitkä olivat nämä kysymykset tässä tarkastuksessa? Ensimmäinen oli, että onko keskitytty suorituksen, onko heijasteleeko heijastuuko tämä lainsäädäntöpuitteistossa ovatko maaseudun kehittämissuunnitelmat vaikuttaneet siihen, että tulokset olisivat olleet paremmat ja miten sitten Euroopan komissio hallinnoi ohjelmointia? No, yleiset päätelmät tässä kertomuksessamme ovat, että maaseudun kehittämissuunnitelmat olivat liian yleisiä, ne olivat liian pitkiä ja liian monimutkaisia. Ohjelmointiprosessi oli liian pitkällinen ja maaseudun kehittämissuunnitelmat olivat riittämättömällä tavalla keskittyneet tuloksiin. Aivan lyhyesti, mitä tämä liian yleinen tarkoittaa. Tässä kuvassa me näemme esimerkkejä Romaniasta, Puolasta ja Irlannista. Nämä ovat esimerkkejä tarpeista, joita määriteltiin liian epämääräisellä tai liian yleisellä tasolla – Seuraava päätelmä on, että ne olivat liian monimutkaisia pitkiä asiakirjoja tässä. Tässä näemme, miten pitkiä nämä dokumentit olivat aikaisemmassa rahoitusnäkymissä 2007-2013 keskimääräinen kehittämissuunnitelman koko tai pituus oli 459 kuvaa ja seuraavassa, seuraavan rahoituskehyksen aikana sitten 781 kuvaa. Eli tässä täällä, siis, anteeksi, siis sivua ei kuvaa, korjaa puhuja. Tuhat, yli tuhat sivua oli siis pisimmissä Johtopäätöksemme on, että Euroopan komissio vaatii liikaa jäsenvaltioilta ja alueilta, jotka valmistelevat näitä ohjelmia. Kyllä paljon hyvin kiinnostavaa tietoa dataa on esimerkiksi akateemisesta näkökulmasta, joka on hyvin hyödyllistä, kun ajatellaan akateemisia keskusteluja, mutta ei viljelijöille. Ne ovat liian monimutkaisia eivät selkeitä viljelijöille. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää ja suosituksemme onkin, että tätä käytäntöä muutentaisiin, että ei vaadittaisi niin paljon. Sitten seuraava päätelmä on se, että ohjelmointiprosessi oli liian pitkä. Keskimääräinen pituus oli noin vuoden, yli 11 kuukautta tässä on tuo keskimääräinen ohjelmointiprosessin pituus. Aina alusta tuohon viimeisempään hyväksyntään asti, jonka komissio tekee. Seuraus on se, no tässä kuvassa näemme, että tuo täytäntöönpanoprosessi 2007-2013 proseduuri alkoi siis vuonna 2004. Tämä oli siis ensimmäinen komission ehdotus vuoden 2004 alussa, 2004 vuoden puolessa välissä. Ja kaikki saatiin päätökseen ennen rahoitusnäkymien alkua, 2006 vuoden loppua. Ja seuraavalla ohjelmointikaudella tämä oli myöhempi. Ensimmäinen ehdotus tuli lokakuussa 2007, 2011 äh, komissiolta ja täytäntöönpano säädökset saatettiin päätökseen heinäkuussa 2014. Seuraus näkyy sitten tässä seuraavassa kuvassa. Kun ajatellaan rahoituskautta 2007-2013, vuoden 2010 lopussa, sen jälkeen kun täytäntöönpano oli jo kestänyt neljä vuotta maaseudun kehittämissuunnitelman osalta, käyttöaste oli 29 prosenttia. No sitten tämänhetkisellä rahoituskaudella 2014-2020 vuoden 2017 lopussa neljän vuoden jälkeen. Käyttöaste oli ainoastaan 21 prosenttia. Seuraavassa kuvassa näette sitten tuon käyttöasteen, absorptioasteen 2007-2013 rahoituskaudella. Sanoin aikaisemmin, että keskiarvo oli 29 meillä oli kaksi jäsenvaltiota, jossa käyttöaste oli yli 50 prosenttia. Kyseessä olivat Irlanti ja Luxemburg, ne ovat johtavia. Ja sitten ei ollut yhtään jäsenvaltiota, jossa absorptio olisi ollut alle 15 prosenttia. Ja nyt sitten tämänhetkisen rahoituskauden aikana tilanne on se, käyttöaste on keskimäärin 21 prosenttia Johtaja on, on Suomi 43, Irlanti 38 prosenttia. Millä maalla ei ole yli 50 prosenttia. Ja sitten meillä on kuusi jäsenvaltiota, missä tuo käyttöaste on alle 15 prosenttia. Meidän pitäisi olla huolissamme tästä tilanteesta. No, johtopäätös on se, että yksittäisten maaseudun kehittämissuunnitelma Euroopan strategisiin tavoitteisiin on vaikea arvioida, varsinkin kun ajatellaan näitä temaattisia aihepiirejä, jotka vaikuttavat ympäristöpuoleen maaseudun kehittämisessä. Esimerkiksi se, että tuettaisiin siirtymistä vähähiiliseen talouteen, edistettäisiin ilmastonmuutokseen sopeutumista ja edistettäisiin ympäristön tehokkuutta, joten tarkoituksena on nyt parantaa johdonmukaisuutta maaseudun kehittämissuunnitelmien ja muiden asiakirjojen välillä, jotka keskittyvät tulosten arviointiin ja mittaamiseen, ja että yksinkertaistaisiin maaseudun kehittämissuunnitelmia ja myöskin vähennettäisiin vaatimusten lukumäärää. Me suosittelemme myös, että valmisteltaisiin komissio että komissio valmistelisi lainsäädäntöehdotuksensa maaseudun kehittämispolitiikan osalta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle oikea-aikaisesti niin, että ne voitaisiin hyväksyä seuraavan ohjelmointikauden aluksi. Puheenjohtaja, haluaisin käyttää vielä parisen minuuttia esitellekseni muutaman yleisen huomion liittyen näihin ongelmiin, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan teidän vastuualuettanne ympäristövaliokuntana. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kollegani Jerembin esitys, niin haluaisin kertoa, että on hyvin tärkeää tietoa, joka viimeisen vuosikymmenen aikana, kun ajatellaan sitä maata, eh, joka julistettiin yhteisen maatalouspolitiikan alaksi, sitä vähennettiin 164 miljoonasta hehtaarista 145 miljoonaan hehtaariin. Me menetimme 19 miljoonaa hehtaaria viimeisen vuosikymmenen aikana. Tilojen lukumäärä väheni seitsemän vuoden aikana kolmen miljoonan verran ja viime vuosikymmenen jälkeen neljä miljoonaa. Me menetämme tuhat pientä tilaa päivittäin. Tämä on tilojen lukumäärän vähenemisvauhti. No sitten tärkeä ongelma on myöskin viljelijöiden ikääntyminen EU-ssa – tässä kaaviossa te näette, että keskimääräinen nuorten osallistuminen. Kyseessä ovat siis alle 45-vuotiaat. Tämä on noin 40 prosenttia. No sit yleistaloudessa noin 50 prosenttia, mutta maataloudessa vain 20 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että 80 prosenttia viljelijöistä ovat yli 45-vuotiaita ja kolmasosa viljelijöistä on yli 65-vuotiaita. Tämä on hyvin suuri ongelma, kun ajatellaan YMPn tulevaisuutta. No tässä vielä tietoa liittyen ikärakenteeseen kaikissa jäsenvaltioissa – Tämä on myöskin tuossa kertomuksessa tämä kertomus 10 2017, siis tämä on kertomus nuorista viljelijöistä. Vielä yksi tieto, jonka pitäisi olla hyvin tärkeä teidän valiokunnallenne, on se, että nämä tiedot ovat uudessa asiakirjassamme. Kyseessä on tuo YMPn tiedonanto, joka esiteltiin KONT-valiokunnassa Figueredo sen esitteli ja olemme usein kuulleet, että Euroopan maataloussektori, tuotantosektori on hyvässä jamassa, sillä Euroopan unioni on nettoviejä maataloustuotteiden osalta. Tämä pitää paikkansa. Euroopan unioni on nettoviejä. Me viemme enemmän maatalous tuotteita, kun me tuomme EUn alueelle. Mutta jos nyt katsomme tämän kaavion vihreä osa, kyseessä ovat hyödykkeet ja muudet, muut primärituotteet, eli siis prosessoimattomat tuotteet, jotka tulevat suoraan tiloilta. Me olemme nettotuojia. No tämä on suuri ongelma ja mikään onnistuminen, että tämä osa Euroopan elintarviketuotannosta perustuu tuontiin suurelta osin, eli siis omaan tuotantoomme. Tämä pitäisi kyllä ottaa huomioon YMPn tulevassa suunnittelussa. No sitten vielä ihan lopuksi puheenjohtaja. Ongelma jonka me myöskin välitämme tässä kertomuksessa, me varsinkin tässä paperissa, joka sitten esitellään tulevaisuudessa. Me tarvitsemme pitkän aikavälin suunnitelman yhteisen maatalouspolitiikan osalta, ei siis ainoastaan seitsemän vuoden osalta, se ei riitä, jotta voisimme suunnitella hyvää maatalouspolitiikkaa Meillä täytyy olla visio siitä, että kuinka monta tilaa, kuinka monta viljelyä, kuinka paljon maaviljelyalaa, minkä tyyppistä viljely on, onko se teollista vai pienimuotoista. Tämä on poliittinen kysymys. Tämä on hyvin tärkeää, että on selkeä näkemys pitkän aikavälin visio Euroopan Äh, maatalouspolitiikalta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you both for your presentation. Kiitoksia kovasti näistä kahdesta alustuksesta. Ne olivat mielenkiintoisia. Nyt avaan keskustelun. Ajuso, linnastakaa käsi ylös, jos haluatte puheenvuoron. Shirik Pirek, Ajuso ensin. Kiitoksia kovasti kahdelle alustuksen pitäneelle puhujalle. Tilitarkastustuomioistuin tekee analyysin lukujen perusteella, kuten pitääkin olla. Tässä kritisoidaan sitä, että 73 prosenttia viljelijöistä eivät ole viherryttämisen alaisuudessa, mutta jos katsotaan maa-alaa, niin 75 prosenttia on. Kuten komissio vastauksessa näihin kertomuksiin sanoo, viherryttämisellä on tärkeä rooli, kun pyritään vähentämään tehoviljelyä. Ja tähän juuri pyritäänkin. Se, että pitää tuottaa enemmän, ja tähänhän kaikki viljelijät ja yrittäjät pyrkivät, johtavat tehoviljelyn lisääntymiseen, ja se taas on tietyllä tavalla haitallista maataloudelle. Kertomuksessa kritisoidaan myös sitä, että on suoria tukia viherryttämiseen, että ne ovat 30 prosenttia kaikista suorista tuista, että nämä ovat pelkkää tulotukea, mutta ei missään vaiheessa näin ole kuitenkaan sanottu tai vaadittu. Tämä on tukea tuloille, joita viljelijät saavat, koska viljelijät joutuvat tekemään erilaisia töitä, eivät hyödy tästä välttämättä, ja näin he joutuvat huonompaan asemaan kuin EUn ulkopuoliset kilpailijansa. Joten näin minusta viherryttämistuet ovat kyllä maaseutualueella välttämättömiä. Ja tässä täytyy katsoa, että voidaan toimia samassa olosuhteissa kuin EUn ulkopuolella. Ja sitten se, että kaikki tuet ovat ehdollisia viherryttämiselle. No tähän liittyvät myös ympäristöehdot. On katsottava viljelijöidemme kilpailukykyä kolmansien maiden viljelijöiden tilanteeseen nähden. Ja YMPn uudistuksessa meidän pitää jatkaa maataloutemme sopeuttamista, kuitenkin toimia niin, että ympäristöasiat otetaan huomioon. Tämä onkin näiden toimien tavoitteena. Ei riitä, että katsotaan pelkästään lukuja, mitä te tietenkin tilintarkastustuomioistuimena joudutte katsomaan. Kiitoksia seuraavaksi Jan Herbrandi. Yes, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistointa näistä esityksistä ja kahdesta erityiskertomuksesta. Ei ainoastaan näistä kahdesta, vaan myöskin siitä, joka julkaistiin viime viikolla yhteisestä maatalouspolitiikasta. Sillä oli myöskin hirvittävä viestiä, että koko YMPn arkkitehtuuri ei ole alkuperäisten tarkoitusten, tarkoitusperien ja tavoitteiden mukainen. Haluaisin myöskin kiittää tilintarkastustuomioistuinta siitä, että tällä kertaa he todellakin tuovat analyysinsa oikea-aikaisesti, sillä viimeksi kun yritimme uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, useimmat erityiskertomukset tulivat päätöksentekoprosessin jälkeen. Kiitokset siis tästä. Tämä viesti on kyllä mielestäni hyvin selkeä. Meillä on viherryttämistoimia, meillä on paljon ympäristöön liittyviä tavoitteita, jotka liittyvät tähän julkiseen rahoitukseen, jota käytämme. Mutta nyt ei näytä olevan mitään suhdetta tavoitteiden ja käytettyjen varojen välillä. Tämä on omin sanoin sanottuna tilintarkastustuomioistuimen johtopäätös ja kävin läpi komission kommentit näistä kahdesta kertomuksesta. Ja kommentteja ei oikeastaan ole. Me sanovat, että katsovat ja kommentoivat sitten, kun viimeisimmät ehdotukset ymp tulevat. Tämä muistuttaa minua edelliskerrasta, jolloin komissio ei oikeastaan kuunnellut niitä faktoja, joita tilintarkastustuomioistuin löi pöytään. Eli pitää olla tavoite, sitten etsitään varat ja sitten käytetään varat näihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja jos niitä ei sitten varoilla tai politiikan avulla tai toimenpiteillä saavuteta, niin sitten muutetaan toimenpiteitä. Viimeinen johtopäätös ei aina ole väärä. Jotenkin me käytämme miljardeja, miljardeja yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämiseen ilman mitään tuloksia. Haluaisin rohkaita, rohkaista tilintarkastustuomioistuinta olemaan rohkeampi ilmoituksessaan ja, ja pyrkiä vahvistamaan, että viesti kuullaan. Ei ainoastaan Berlamont-rakennuksessa, vaan myöskin jäsenvaltioiden pääkaupungeissa ja myöskin omissa parlamentaarissa valiokunnissamme, koska kun nyt kuuntelen kollegoiden näkemyksiä näistä asioista, niin tässä keskitytään enemmän status quohon kuin siihen, että katsottaisiin todellakin lukuja ja faktoja. Tämä on mielestäni tärkein viesti. Haluaisin kiittää teitä tästä ja pyytäisin puheenjohtajaa, että olisiko mahdollista saada ehkä reaktio komissiolta ennen kuin sieltä tehdään uusia ehdotuksia, jotka menevät yksityiskohtiin enemmän liittyen näihin eh, tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos. Minä eh, tuon hieman toisenlaisen äänen Alankomaista. Kun puhutaan poliittisesta tavoitteista ja siihen liittyvästä politiikasta, niin tämän politiikan täytyy olla toteutettavissa. Ja tilintarkastustuomioistuin tapahtumesta nyt annettu ymmärtää, että tilanne ei ole tällainen. Minä tulen Hollannista ja olen paljon tekemistä äh, nuorten maanviljelijöiden kanssa, jotka äh, eivät halua ei ole kysymys siitä, että he eivät haluaisi investoida, vaan kysymys on siitä, että koko ajan äh, säännöt muuttuvat Maanviljelijä on yrittäjä ja on hyvin hankalaa toimia näissä olosuhteissa. Ja ylipäätään millä tavalla kaikki nämä asiat mitataan ja nämä menettelytavat ovat eh, niin monimutkaisia ja maanviljelijäthän kuitenkin yleisesti ottaen ovat eh, eh, maaseudun käynnissä pitäjiä. Eli kun puhutaan maaperästä, vedestä, ilmasta ja ilmastosopimuksesta, josta koko ajan nyt puhutaan, hiilidioksidista ynnä muusta, niin silloin meidän täytyy todellakin nyt miettiä ja vaatia komissiota miettimään, eikö olisi aika nyt saada aikaan projekteja jokaisessa maassa niin, että saadaan toteutettua kaikki nämä projektit niin, että yrittäjät toimivat, eli maanviljelijät ovat yrittäjiä, eikä tätä haluta nyt antaa moni kansallisille yrityksille. Nyt on kysymys siitä, että me Euroopassa itse asiassa ajamme pois meidän maanviljelijämme ja annamme moni kansallisille yrityksille koko meidän maanviljelymme. Eli silloin ainakin on täysin mahdotonta saavuttaa näitä ympäristötavoitteita. Eli siis voisi sanoa näin, että ainesosat ovat hyvät, mutta keitto ei maistu miltään. Thank you very much, Mr. Des. Kiitos. Seuraavaksi Des. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kahdesta esityksestä. Kollega, entinen kollegamme Wojciechowski, tervetuloa. Tästä kerrottiin nyt hieman asiallisemmin kuin maatalousvaliokunnassa, mutta silti sanoisin, että 14 vuoden aikana, kun olen täällä ollut, en ole koskaan lukenut näin asiatonta kertomusta tilintarkastustuomioistuimelta. Ensinnäkin aikataulu 2016, sen osalta ei vielä voida arvioida viherryttämistoimien onnistumista. 2014 oli ylimenokausi ja vasta 2015 näitä sääntöjä alettiin käsitellä sen ja monissa maissa vasta vuonna 2016 näitä alettiin täytäntöönpana, joten ei voida todellakaan arvioida vielä suolta vuodelta, kuinka hyvin onnistuttiin viherryttämistoimissa. Ja kun luen tätä kertomusta, ja olen sen lukenut nyt kahteen otteeseen, niin tuomio istuin kritisoi tässä sitä, että monet alat ja tilat jäävät tämän kaiken toiminnan ulkopuolelle, mutta me halusimme poliittisesti juuri sitä, että liikaa byrokraattista takaa ei tästä synny. Halusimme luomutilat tämän ulkopuolelle, ne osittain jo sitä noudattavat. Halusimme myös äh, niityalueet tämän ulkopuolelle ja niin edelleen. Eli nyt te sanotte, että tämä on liian, tai olisi liian byrokraattista ottaa pienet tilat tähän kaikkeen mukaan. Sitten äh, välikasvit, niiden kasvattaminen, se miten ne jäävät maahan talveksi, ne estävät äh, maan, maaperän erosiota, jos on 40 hehtaaria tilaa, 8 hehtaaria on välikasveja. Tätä ei oteta lainkaan tässä kertomuksessa huomioon, eikä muita onnistumisia. Ja tässä on myös muita asioita, joiden osalta tilintarkastustuomioistuin sanoi, että parlamentti teki erilaisen päätöksen kuin mitä komissio ehdotti. No, Piru viekö, eikä, ei teidän tehtävänä ole päättää, mitä me täällä päätämme tai kritisoida sitä, mitä me päätämme. Jos parlamentin jäsenet tekevät päätöksiä, ei minua kiinnosta, mitä komissio tässä on ehdottanut, eikä tämä tulisi kiinnostaa myöskään tilintarkastustuomioistuinta. Tässä kertomuksessa, siis tässä kritisoidaan myös tiettyjen peltoalojen käyttöä. Tässä kuitenkin on tiettyjä alueita, joilla esimerkiksi saa ajaa traktorilla. Ja tällaisia asioita ei tässä oteta lainkaan huomioon, eikä myöskään sitä, kuinka erilaisia viherryttämistoimet ovat jäsenvaltiossa viljelijöiden keskuudessa. Jotkut saavat ensimmäisessä pilarissa 600 euroa, eli 30 prosenttia viherryttämistä on tästä 180, 180 euroa, mutta muissa maissa tämä hinta voi olla 60 ja toisaalta 18 äh, euroa. Tästä ei sanota täällä yhtään mitään. Eli sanotaan, että toisessa maassa viherryttämisestä saa 18 euroa, toisessa 180 euroa. Minusta tämä kertomus kuuluu pelkästään mappiöhön, en aio käyttää sitä mihinkään muuhun. Thank you, Mr. Des. Now Mr. Hausling. Kiitoksia. Seuraavaksi Hoisling. Ja. Niin. Minä haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta näistä kummastakin kertomuksesta, että puhuitte monista asioista, joita todellakin tulee kritisoida. Ensinnäkin viherryttämisestä. Me kävimme keskustelun maatalousvaliokunnassa en nyt kuitenkaan tässä jää tuota Dessin kritiikkiä, koska kyllä nyt tämänkin ajan jälkeen voi arvioida, että tässä on liian paljon poikkeustapauksia. En tiedä, miksi tässä komission lähestymistavassa sanotaan, että tietty ala pitää jättää ikään kuin ympäristön huomaan ja niin, että tässä on näin paljon näitä poikkeuksia, niin se on taas kumottu. Tämä välikasvi on sellainen, mihin kaikkien viljelijöiden pitäisi ryhtyä. Miksi EU täytyy tästä määrätä, että meillä täytyy äh, olla näin, koska kysehän on siitä, että osa viljelyalasta on suojelun alaisuudessa. Pitkä taistelu tästä 5 prosentin alakoosta, mikä ei vastaa todellisuutta, että siellä sai vielä sitten käyttää kemiallisia torjunta-aineita – eikä sitä kukaan sitten kuitenkaan ymmärtänyt tuolla ulkona. Komissio korjasi tämän vasta myöhemmin. Tämä ei ole parlamentin asia ja jäsenvaltioilla he ovat tuon viherryttämisen perusajatuksen vesittäneet niin, että siitä ei jäänyt oikeastaan mitään jäljelle. Ja olen myöskin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että biologisen monimuotoisuuden katoaminen, kaikki tämänhetkiset tutkimuksethan ovat osoittaneet, että se ei ole pysähtynyt. Kemiallisia aineita käytetään entistä enemmän, ja tässähän nyt täytyy todellakin tehdä jotain. No kysymys tuomioistuimelle, että ovatko komission jäsen Hoganin ehdotukset Eli se, että annetaan vastuuta enemmän jäsenvaltioille, että siellä voitaisiin jotakin suunnitelmia sorvata ja arvioida sitten nämä tavoitteet, onko se oikea lähestymistapa vai pitäisikö ehkä ennemminkin pitää kiinni tämänhetkisestä lähestymistavasta. Se, että me päätämme, eivätkä jäsenvaltiot, mitä rahoille tapahtuu. Olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa monissa kohdissa. Jos sanomme jälkeen, että julkista rahaa julkisiin toimiin, niin kyllähän siinä nyt sitten täytyy kuitenkin, tärke, tärkeintä on tuo esimerkiksi pohjaveden suojelu. No olen samaa mieltä eh, herra Wojciechowskin kanssa siitä, että byrokratia on mennyt liian pitkälle. Monet eivät edes enää mitään hakemusta tee, koska siihen liittyy niin paljon byrokratiaa. Tässä todellakin täytyy tapahtua jotain. Mutta se, että tämä on nyt pahentunut aikaisemmasta, niin se kyllä osoittaa sen tendenssin, joka on melko hirvittävä. Ja myöskin kun aletaan toisen pilarin arvoja, joita kaikki arvostavat, se asettaa kyseenalaiseksi, jos tällaisen massiivisen byrokratian kautta se taas rikotaan. Eli tässä nyt sitten ehdotuksia, miten tämä voidaan muuttaa. Tarvitaan selkeät tavoitteet ja myöskin tarvitaan oikeusvarmuutta hakemu- hakemusten esittäjille ja hallinnolle. Tässä voidaan kyllä tehdä paljon, jotta ohjelmointia voidaan parantaa. No vielä pari kysymystä. Herra Wojciechowski sanoitte, että 19 miljoonaa hehtaaria maata on tai, tai ala on kadonnut. Onko olemassa lukuja? Miksi sitä ei enää ole, miksi se ei ole käytössä se viljelyala? Miten se on ikään kuin kadonnut? Ja sitten nämä vanhemmat viljelijät. Me tiedämme, että olemme kaikki viimeisimmässä YMPssä edistämään nuorten viljelijöiden toimintaa, mutta minun täytyy selvästi sanoa, että niin kauan kuin viljelijöiden tulot laahaavat muiden ihmisten tulotason perässä, emme tätä voi mitenkään korjata rahoitusosuuksilla YMPstä. Sehän on se ongelma, että nuoret lähtevät maaseudulta, sillä tulotaso on niin pieni, emmekä millään ohjelmilla YMPn kautta pysty tätä muuttamaan. Se on se ongelma, että viljelijät ovat entistä enemmän riippuvaisia YMPn maksuista, varsinkin ne, jotka eivät ole saaneet mitään rahoitusta. Esimerkiksi maitotilalliset ovat sataprosenttisesti riippuvaisia YMPn rahoituksesta. Tämä on hirvittävä kehitys koska kyllähän viljelijöiden täytyy voida elää tuotannostaan, eli hintojen täytyy vastata todellisuutta. Thank you, and Mr. Grib. Kiitos, seuraavaksi Grib. Dziękuję bardzo. E, ja myślę, że... Kiitos. Minun e, mielestäni tässä voitaisiin arvioida monia asioita eri tavalla ja eri näkökulmista ja mitä voidaan hyväksyä ja mitä ei voida hyväksyä. Mutta Envivaliokunnassa meidän tulisi kuitenkin sanoa yksi asia, nimittäin, että maataloudessa on kysymys ruoan tuottamisesta, mutta myös muista toimista ja palveluista. Maatalous, maanviljely vastaa meidän yhteisten resurssiemme luomisesta ja ylläpitämisestä, kuten esimerkiksi ympäristön vihreyttämisestä. Joten tässä on nyt nähtävissä tiettyjä suuntauksia, jotka eivät ollenkaan ole hyviä. Meillä on koko joukko indikaattoreita, jotka osoittavat esimerkiksi, että lintujen määrä on vähentynyt, ja tämä indikaattori pitäisi ottaa mukaan tähän raporttiin. Mutta haluaisin kuitenkin, että ihmiset pitävät mielessään maatalouden monimuotoisen äh, ulottuvuuden. Maatalous tuottaa meille yleishyödyllisiä tuotteita ja ne täytyy myös äh, hinnoitella oikealla tavalla, jos me ylipäätään haluamme, että maanviljelijät ja jatkossakin niitä meille toimittavat, niin silloin meidän tulisi tehdä kansallisia siirtoja maatalouden hyväksi. Tämä ei luonnollisestikaan ole helppoa, eikä tulla, sitä tulla myöskään helposti hyväksymään. Tässä on mukana kuitenkin niin paljon eri osapuolia. Mutta muistakaa, että meillä oli aikoinaan hintoihin perustuvaa tukea, jota kritisoitiin. Nyt meillä on äh, tulotukea, äh, jota kautta me yritämme stimuloida tiettyjä muutoksia aikaiseksi maantaloudessa. Joten me tuemme maanviljelijöitä tai me maksamme maanviljelijöille siitä, että ne tuottavat äh, tiettyjä yleistuotteita. Meillä on vuodelta 1996 tämä yleisjulistus, sekä vuotta 2016. Puhun tässä maatalouden monimuotoisesta luonteesta, öö, asuinpaikka, ympäristö, ympäristön hoitaminen ja maatalous auttaa meitä myös ylläpitämään kulttuuriperintöämme sekä materiaalista että henkistä. Joten kaikki nämä näkökulmat pitäisi ottaa huomioon. Ja meidän valiokuntamme näkökulmasta nämä ovat asioita, joita todellakin pitäisi painottaa. Mitä tulee nyt näihin toimiin ja onko ne hinnoiteltu oikein? No ei, minusta ei. Me emme maksa tarpeeksi näistä toimista, kuten nyt on osoitettu myös tieteellisellä tutkimuksella. Meidän tukemme maataloudelle eivät todellakaan ole niin suuret. Ne lähinnä kompensoivat tiettyjä menoja maanviljelijöiden joukossa niin, että ne maanviljelijät kykenevät äh, selviytymään. Sitten vielä huomio ei ole niin, että vain eurooppalainen maatalous saisi siirtoja äh, tietyistä palveluista ei globalisaatio ole paljon tässä muuttanut, koska esimerkiksi Brasiliassa on hyvin kehittynyttä maataloutta ja Brasilialla on näitä taloudellisia siirtoja maanviljelijöille. Jos me haluamme ylläpitää meidän maatalouttamme, niin meidän täytyy sitä myös tukea. Joten meidän täytyy yrittää löytää nyt tällainen kultainen keskitie sen välillä, miten äh, tuottaa tai saada aikaan maanviljelijöille äh, kohtuullinen, äh, kohtuulliset tulot ja millä tavalla saada heidät jatkamaan näiden tuotteiden tuottamista. Kiitos. Nyt puheenvuorot on käyty läpi, ellei joku muu halua vielä puhua. Jos näin ei ole, nyt kuulemme sitten esityksen pitäjiä. Jere Bensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista kysymyksistä. Lähdetäänpä liikkeelle Herbrandin kysymyksestä. Hän totesi, että olemme nähneet, että ei ole korrelaatiota tulosten ja käytetyn rahan välillä. Mutta olemme todella havainneet, että tavoitteita ei ole. Jos tavoitteita ei ole, Silloin ei voi olla, inter, ei voi olla interventiologiikkaa, eikä voida arvioida sitä, kuinka paljon toimien rahoittamiseen tarvitaan määrärahoja. Tämä on ollut tarkastuksessamme tärkein ongelma. Emme tiedä, miten YMP on tarkoitus edesauttaa viherryttämiseen tai päästöihin tai laatuun. Tämä on ongelma tarkastajana, jos ei ole selvillä, mitä halutaan saavuttaa tietyllä politiikalla, silloin on hankala valita tiettyjä toimia ja sitten katsoa käytettyjä rahoja. Ja siksi tarkastuksen aikana olemme keskustelleet pikemminkin siitä, mitä tarkoittaa, että vihertämisen täytyisi tehostaa ympäristö- toimintaa. No mitä tämä tarkoittaa? On katsottava ympäristöindikaattoreita, mutta nämä eivät ole selkeitä ja tämä on tässä nyt viestimme. Sitten Ajuson esittämät kysymykset. Kaikki mitä sanoitte on totta. Mitä YMPllä tarkoitetaan. Mutta jälleen Katsot, pitäisi katsoa tavoitteita ja sitten toimia. Jos mainitsen tässä vaikkapa EFAT, ekologiset alueet, niistä on puhuttu monen otteeseen. Jäsenvaltiot ovat jo ennen viherryttämistä käyttäneet yli kaksikertaista määrää ekologisia aloja kuin mitä on vaadittu. Eli viljelijät pärjäsivät jo hyvin tai paremmin ennen kuin parlamentti ja komissio päättivät viherryttämisestä. Eli me yritämme arvioida sitä, mitä viherryttämisellä pyritään saamaan aikaan. Pitää ymmärtää, minkälaisia muutoksia tässä on. Riippuvatko ne viherryttämisestä vai kenties viljelyiden vapaaehtoisista toimista, jos heillä on asiat paremmin tiedossa tai jos he tiedostavat ympäristöasiat paremmin kuin mitä viherryttämisestä puhutaan. Sitten Dessin kysymys. Kiitoksia Des kaikista meille lähettämistänne kysymyksistä. Sain ne hiljattain, valmistelin niihin vastauksia. Tämä varmasti auttaa tulkitsemaan Me kertomustamme paremmin. Emme me tässä kritisoineet sitä, mitä viljelijät tekevät, vaan viherryttämistä. Yritän nyt lyhyesti vastata joihinkin kysymyksistä ja sitten yksityiskohtaisemmin kirjallisesti. Ekologisista alueista, kuten sanoin, viljelijät tekevät hyvää työtä. Heillä on keskimäärin jo kaksi kertaa enemmän ekologisia aloja kuin mitä vihreämyttämisessä vaaditaan. Jopa puolen tapauksessa sanottiin, että sielläkin 30 prosenttia enemmän tällaisia ekologisia aloja jo oli. Eli jos puhutaan vaikkapa vuodesta 2016, voimme sanoa, että emme voi sanoa, että politiikalla on päästy tähän tai tähän tavoitteeseen. Siksi sanomme, että tämä todennäköisesti lisää ympäristöpuolistuksia. Siis me pyrimme arvioimaan ja ennakoimaan kysymyksiä. Olisi hölmää odottaa uusia tuloksia samoilla toimilla. Jos viherryttämisen kautta ei lähdetä tekemään uusia asioita, silloin on hankala odottaa myöskään uusia tuloksia. Sitten nämä välikasvit. Niitäkin vaadittiin, niiden säilyttämistä vain kahdeksan viikkoa, ei koko talven ajan. Me emme itse ole alan asiantuntijoita, mutta meillä on kovasti asiantuntijoita, joita siteerataan kertomuksessamme. Ja tähän kertomuksemme pohjaavat. Jos katsotaan vielä taulukkoa kaksi, myös Alankomaiden asiantuntijat ovat ehdottaneet, että välikasveja ei käytettäisi luonnon alojen alaisuudessa niin kuin viherryttämisessä on ehdotettu. Sitten hoisling, mitä uskomme siitä, että annettaisiin entistä enemmän vastuuta jäsenvaltioille ja komissiolle. No, te voitte päättää, kuka kantaa vastuuta enemmän. Meistä tämä lähestymistapa voi toimia, mutta korostamme ja siksi suosittelemmekin jäsenvaltioille, että ne osoittavat, että kohdennetut tietyt toimet saavat aikaan tuloksia ja niitä voidaan käyttää siihen, että maataloustavoitteisiin päästään – Euroopan tasolla. Ja vaikka nyt sanottaisiin, että jäsenvaltiot voivat sitten itse päättää, minkälaisia EFA-alueita ja minkälaisia toimia käyttävät, niin silti on edelleen komission vastuulla tarkistaa ja hyväksyä kansalliset ohjelmat, joita jäsenvaltiot laativat. Tämä on tärkeä askel, jonka kautta komission pitää varmistaa se, että nämä toimet myös auttavat ilmastoa ja ympäristöä. Sitten Grib. Te puhuitte siitä, että julkisia hyödykkeitä pitää rahoittaa. Olen yhtä mieltä. Ja kysyitte oikean kysymyksen, kuinka paljon varoja pitäisi käyttää ja kenelle ne pitäisi antaa. Tämä ei ole tarkastajan kysymys vaan tätä pitää katsoa, kun interventiologiikkaa kehitetään, on katsottava tavoitteita, määriteltävä indikaattorit, valittava toimenpiteet ja vasta sitten arvioida, kuinka paljon määrärahoja on tarkoitus käyttää. me tarkastajina voimme sitten katsoa, käytetäänkö määrärahoja oikeisiin toimiin ja saavutetaanko tätä kautta halutut tavoitteet. Tämä on kaikkein tärkein kysymys ja siksi ensimmäinen suosituksemme on, että komissio kartoittaisi tällaista YMPn interventiologiikkaa, ei pelkästään niin, että katsottaisiin ruoantuotantoa, vaan että otettaisiin todella huomioon myös ilmasto- ja ympäristövaikutukset, joita YMPllä on. Tässä kaikki minulta. Ehkä kollega jatkaa. Kiitos. Seuraavaksi Wojciechowski. Thank you Paljon kiitoksia puheenjohtaja. haluaisin tässä nyt vastata äidinkielelläni puolan kielellä. Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikista kysymyksistä ja kommenteista, joita esititte. On hienoa nähdä, että keskustelu meni tähän suuntaan. Me olemme siis voineet osoittaa selkeästi, että on hyvin tärkeää yhdistää yhteinen maatalouspolitiikka ympäristötavoitteisiin edustajat Gerbrandi Jyp ja muut puhuivat tästä monitoiminnallisuudesta ja siitä, miten se liittyy maatalouteen. Ja yhdessä kollegan kanssa pyrimme kiinnittämään huomionne erityiseen ongelmaan, jonka me nyt tässä näemme. Jos YMPn tulevaisuus on selkeä jatkumo tämänhetkiselle tilanteelle on entistä hankalampaa yhdistää YMP ympäristöpolitiikkaan, jos pienet tilat katoavat ja jos edelleenkin nämä suuremmat tilat vahvistavat asemaansa, tulee entistä hankalammaksi varmistaa, että ympäristötavoitteet saavutetaan. Me haluamme ottaa juuri tämän asian esille, mutta kyllä nyt on poliitikkojen harteilla todeta, että kuinka monta tilaa me haluamme EU-ssa olevan, esimerkiksi vuonna 2030, ei nyt ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Kohditaanko sitä ollenkaan? Meillä on pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaa ja se on kyllä hyvä asia, että me määrittelemme tavoitteemme pitkän aikavälin osalta. Mutta maataloudessa meillä ei ole tällaista visiota. Me emme tiedä, kuinka monta tilaa me haluamme. Esimerkiksi täällä olevan vuonna 2050 meillä on alle neljä miljoonaa kymmenen vuoden jälkeen. Haluammeko viisi miljoonaa, viisitoista miljoonaa tilaa vai vähemmän? Ei ole mitään poliittista asiakirjaa, joka esittäisi tällaisen näkemyksen, joka olisi kyllä tarpeen. Mitä suurempia tilat ovat, sitä hankalampaa on ympäristövaatimukset saada toteutettua. Ja se tosiasia, että pienet tilat ovat kadonneet ja että viljelijät ikääntyvät ja että ikääntyvät viljelijät, heillä ei ole lapsia, jotka haluaisivat jatkaa tätä toimintaa, niin tässä nyt sitten tämä prosessi on menossa yhteen suuntaan. On kyllä hienoa, että viljely on toiminut paremmin, mutta totta kai tässä täytyy myöskin pitää ympäristö mielessä ja on hienoa, että tämä kuului näistä teidän kannanotoistannekin. Edustaja Hoisling mainitsi tilanteen yksittäisten jäsenvaltioiden näkökulmasta. No missä määrin me haluamme eurooppalaista politiikkaa ja missä määrin me haluamme kansallista politiikkaa maanviljelyssä Tilintarkastustuomioistuimen ei voi tästä aiheesta ottaa kantaa, mutta tilanne kyllä vaihtelee. Tsekin tasavallassa esimerkiksi tilan keskikoko on 130 hehtaaria, kun taas Puolassa esimerkiksi se on edelleen alle 10 hehtaaria. Meillä on myöskin hyvin eriytynyt ikärakenne esimerkiksi Portugalissa – Meillä on yli 50 prosenttia viljelijöitä, jotka kuuluvat 65 plus ikäryhmään, eli ovat siis eläkeiässä. Monissa maissa tilanne on tässä mielessä paljon parempi, esimerkiksi Puolassa, Itävallassa tai Saksassa ikärakenne viljelijöiden kohdalla on erilainen kun taas sitten EU ehdottaa samoja toimenpiteitä ja samoja kannustimia nuorille viljelijöille koko unionin laajuisesti. Vaikuttaa nyt siltä, että me yritämme käyttää yhtä lääkettä kaikkiin mahdollisiin kolotuksiin. Joten tässä nyt ei ole kyse siitä, että tarvittaisiin joustavampaa maanviljelypolitiikkaa. Ja tämä on myöskin poliittinen kysymys, josta täytyy päättää. Eli mikä on se tasapaino yksittäisten jäsenvaltioiden ja EUn välillä? Edustaja Hoisling esitti kysymyksen tähän liittyen. Me puhumme 19 miljoonasta hehtaarista. Se on valtaisa alue. Se on yli puolet Saksan alueesta kymmenen vuoden aikana, emmekä me tiedä, mitä sille maa-alalle tapahtui. Meillä on ainoastaan nämä Euroopan komission tiedot, joissa todetaan, että tämä on se maan väheneminen, joka siis on YMPn alaisuudessa. No tämä on kyllä hyvin validi kysymys. Me haluamme tietää, mitä tälle maalle tapahtui. Ei se nyt mihinkään kadonnut, mutta se ei ole enää viljelyalaa. Haluaisin myöskin lisätä että valmistelemme vielä toisen asiakirjan. Se tulee olemaan tilintarkastustuomioistuimen lausunto heti kun me olemme saaneet ehdotuksen Euroopan komissiolta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on luonnostellut monia lausuntoja. Haluaisin, niin ilmeisesti edustaja Gerbrandi sanoi, että nyt me olemme paremmin valmistautuneita ja varautuneita keskusteluun tulevasta YMPstä. Me olemme paremmin varautuneita kuin edelliskerralla ja muistan, että silloin meillä ei ollut niin paljon tietoja käytössämme kuin meillä on tällä hetkellä. Ja haluaisin käyttää tämän tilaisuuden puhuakseni myöskin tilintarkastus